So hello everybody for our afternoon session. I hope till five o'clock there will be a few more, although the issue now on the agenda is an important one, not for the moment, but all of us want to be. No niin, me kaikki haluamme saada aikaan äh, tehokasta toimintaa ja nyt meillä on äh, seuraava mietintömme, jossa esittelijämme on Brian Hayes, ja minulla on nyt kunnia antaa hänelle äh, puheenvuoro. Yeah. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Kun teen äh, työtäni, niin äh, ymmärrän kyllä eläkkeiden merkityksen tulevaisuuden kannalta. Olemme keskustelleet tästä useaan otteeseen. Meillä oli alkuperäinen keskusteli, sitten meillä oli kuuleminen ja sitten meillä oli keskustelu sen jälkeen, kun minun mietintöni saatiin ja nyt katsomme hiukan tarkistuksia. Haluaisin kiittää kaikkia meppejä ja erityisesti varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän mietintöön. Tällä hetkellä meillä on 737 tarkistusta komission direktiiviin, monia myönteisiä asioita, jotka olen nähnyt näiden tarkistusten seurauksena, ja olen hyvin vakuuttunut siitä, että voimme saada aikaan rakentavan kompromissin, joka parantaa mm, näiden eläkkeiden sisämarkkinoita ja on mm, Äh, hyödyksi edun saajille. Olemme aloittaneet keskustelun varjoesittelijöiden kesken ja äh, aloitamme toisen keskustelun äh, huomenna ja toivottavasti saamme kattavan ja laajan mietinnön seuraavina viikkoina. Olen Solvensin ja Solvenssi kahden vaatimukset eivät ole olleet tarkistuksen kohteena. Tämä oli neuvoston ja komission kanta ja näin olen toiminut myös omassakin mietinnössäni. Mielenkiintoista oli se, että kollegojen tarkistuksissa tämä asia ei ole noussut esiin, joten ilmeisesti on laaja konsensusta siitä, että solvenssi kahden vaatimuksia ei sovelleta työeläkkeisiin. Ähm, näiden sosiaalinen äh, vaikutus on äh, kyllä äh, huomattu, koska nämä ovat tietenkin rahoitusvälineitä, mutta niillä on merkitystä työntekijöiden ja työnantajien suhteissa. On tärkeää, että muistamme tämän ja useissa tarkistuksissa, joita jätettiin, tämä oli tärkeä asia ja tämä toivottavasti huomioidaan myös lopputekstissä. Meillä on ollut useita tarkistuksia siitä, miten näitä rajat ylittäviä lisäeläkelaitoksia säädellään. Me olemme keskustelleet siitä, miten voidaan poistaa joitakin esteitä tälle rajat ylittävälle toiminnalle. Tämä oli hyvin tärkeä kysymys myös tässä kuulemisessa, jonka järjestimme muutama kuukausi sitten ja yhteinen näkemys on se, että me voimme, miten voimme parantaa rajat ylittävää toimintaa sillä tavoin, että rajat ylittävää toiminnan lisääntyy huomattavasti tämän IORPS 2 kautta. Minä haluan luoda sisämarkkinat, jotka toimivat, sisämarkkinat, joissa on mittakaava etuja eläkejärjestelmille, joka vastaa yritysten todellisiin tarpeisiin. Ja kun haluamme yrittää luoda tällaiset puitteet, meidän täytyy osoit- olla tietoisia, mitä ongelmia joillain on. Nämä ovat olleet useiden tarkistusten merkityksiä. Sitten meillä on joitakin jäseniä, jotka haluavat vahvistaa lisäeläkelaitosten vaatimuksia, että ne ovat täysin rahoitettuja aina. Toiset haluavat poistaa tämän vaatimuksen, joten tässä on eroa ja tämä näkyy näissä keskusteluissa, joita olemme käyneet. Minun tehtäväni Esittelijänä äh, on yrittää löytää tasapaino näiden eri kantojen välillä ja sitten saada sellainen kanta, joka mahdollistaa sen, että rajat ylittävä toiminta toimii niin, ettei se haittaa kotimaisia lisäeläkelaitoksia. Ja tulen tekemään eh, lisätyötä varjoesittelijöiden kanssa tulevina viikkoina, niin että löydämme tasapainon näiden kahden kannan välillä. Ne, jotka haluavat täysin rahoitettua, ne, jotka haluavat äm, joustoja. Sitten äh, eläkehyödyt. Tästä olisi tarkoitus tehdä periaatteisiin perustuva suuntaviinat minun oma mietintöni varsin kaukana komission ehdotuksessa, jossa kovin tiukasti määräiltiin Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot haluavat tehdä tästä mm, tiukemman, mutta monet haluavat pitää tämän ää, periaatteellisena suuntaviivana. Meidän tulee huomioida EMPL-valiokunnan näkemys tästä mm, ja yritän kuvata tätä omassa mietinnössäni, mutta jonkin verran joustoa täytyy olla. Ähm, eläkeetuus lausunnosta niin, e, että se toimii tulevaisuudessa. Haluaisin kuulla myös muista tarkistuksista. On paljon tarkistuksia, jotka ovat tulleet muilta kollegoilta. Katsotaan, voidaanko lopputekstiin. Toivottavasti saadaan aikaan uskottava, luotettava ehdotus ja direktiivi, jonka kanssa voidaan ryhtyä neuvotteluihin neuvoston kanssa. Meillä on ollut jo varjo esittelijöiden kanssa kokouksia ja meillä on mm, marraskuun lopussa vielä päivämäärä Äh, olen äh, sitoutunut siihen, että äänestettäisiin tästä asiasta ensimmäinen joulukuuta, kuten aikataulussakin äh, suunniteltiin. Ja kovasti kuul- mielelläni kuulen varjoesittelijöiden ja muiden kollegojen mielipiteitä siitä, miten edetä tässä asiassa. Uh, we go directly to those mentioned. Kiitoksia. Sitten mennään suoraan varjoesittelijöihin ST-ryhmästä. Paul Tang. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja Kiitos esittelijä Hainsille. Niin kuin sanoit, yritet löytää tasapainon vieläkin tätä balanssia olemme tässä etsimässä mielestäni. Haluaisin sanoa, että lähtökohta ST-ryhmälle on, että suurin osa eläkerahastosta on sosiaalisia toi, instituutioita, joilla on rahoitustoimintaa, ja ne ovat yhteydessä ty- työnantajiin, työntekijöihin, hallituksiin, ja tämä pitää olla meiltä selkeänä periaatteena mielessä. Kuitenkin eläkerahastot usein ovat kansallisia kysymyksiä, oikeastaan ainakin ovat, ja Euroopan ulottuvuus liittyy tähän rajat ylittävään toimintaan, jota lisäeläkelaitoksilla on. Olemme tyytyväisiä nähdessämme, että on määritelty rajat ylittävyys, se on hyvä asia, mutta on tärkeää lisätä tähän substanssia, tähän määritelmään. Siksi olemme, meillä on erityinen luokka äh, rajat ylittäville lisäeläkelaitoksille, sosiaalisia eläkkeitä. On hyvä tehdä ero rajat ylittävän ja muiden rahastojen välillä on se helpompi tehdä ero raja ylittävien kansallisten rahastojen välillä. Emme tarvitse sääntöjä rajat ylittävien laitoksen varten, että soveltaa sitä kaikkiin kansallisiin laitoksiin. Tässä tavallaan Bryssel puuttuisi kansallisiin kysymyksiin. Ja itse asiassa mehän emme oikeastaan, meidän pitää säännellä eurooppalaista ulottuvuutta eläkerahastoissa, mutta ei kansallisella tasolla voimme nähdä, että olemme tukeneet komission ehdotuksessa delegoituja säädöksiä. Tätä ei ole siirto siis delegoituihin säädöksiin. Jos on jotain esteitä lisäeläkerahoituksen ratkaisulla tavalla, niin on hyvä poistaa näitä sitten ja saada aikaan Euroopan laajuisia lisäeläkerahoituksia laitoksia. Se voisi olla tässä pilarissa tai kolmannessa pilarissa ja meillä me työstämme tällaista eteenpäin, että eurooppalaista ulottuvuutta on. Vielä yksi toinenkin Euroopan ulottuvuus, joka ei oikein vielä tässä ole käsitelty, tämä on tämä sääntelyn katvealueet rahastot pohtivat sitä, että siirtäisivät toimi, rahastojen toimintaa, jos, vaikka vain sen takia, että sääntely, johtuen sääntelyehdoista. Olemme sitä mieltä, että tämä se on ihan ok, jos rahasta siirtävät oikeasta syystä, mutta ei, jos tämä on osa jotakin kilpailua kohti huono heikompia mm, etuja. Joten tällaisen toiminnan haluaisimme kyllä estää ja toivomme, että tämä direktiivi lopettaa tällaisen sääntelyn katvealueen mahdollisuudet tarkastella sitä syvällisemmin. Lisäksi alkaisin tarkistuksia. Täällä on paljon tarkistuksia, kun puhuvat vastuullisia investointisääntöjä. Yhä enemmän osallistuja ymmärtää, että jos keskittyy vain voittojen lyhyen ajan kehitykseen, niin se voi olla ristiriidassa pitkän aikavälin tavoitteisiin. Ja toivottavasti näitä tarkistuksia sitten tuetaan, siirrettäisiin tasa, painopiste lyhyestä aikavälistä, lyhyen aikavälin voitosta pidemmän aikavälin hyötyyn. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten esiarasta Ashley Fox. Ashley. Uh, Kiitos. Minä haluaisin ensin kiittää Briania tästä rakentavasta tavasta, jolla hän on asia vienyt eteenpäin, ja myöskin esittelijöitä, jotka ovat toimineet hyvässä yhteisymmärryksessä. Me varmastikin ymmärrämme, miten tämä etenee. Äh, minä nyt keskityn tähän suhteellisuuteen ja toissijaisuuteen. Ja mitä en halua nähdä uudestaan on uusi IORP-direktiivi, joka vain tekee menettelyä raskaammaksi. Yksi asia on, missä tämä on tärkeä, kohdassa 35, jossa puhutaan talletuksista. Tämän pitäisi olla vain silloin mahdollista, kun tarpeelliset suojaukset ovat olemassa. Meillä on yhdistyneessä kuningaskunnassa uusi järjestelmä, joka on sellainen, että se takaa kaikille myös matalapalkka-aloille eläkeoikeudet. Hyvin paljon vaikeampaa olisi muulla tavoin järjestää matalapalkkaisille eläkeetuja. Artikla 5, sen ei myöskään pitäisi korvata järjestelmiä, jossa on enemmän, vähemmän kuin tuhat ihmistä. Tällaiset nyky pienet järjestelmät voisivat joutua kannattavuusongelmiin. Artikla 15. Minä ymmärrän kyllä, että tässä haetaan tasapainoa rohkaisemalla äh, kansainvälistä toimintaa, mutta kuitenkin hakemalla sääntelyä. Ei, ei pidä äh, aiheuttaa tilannetta, että jos kaksi järjestelmää yhdistyy, että tapahtuu odottamattomia vaikutuksia. Olisi mahdotonta äh, luetella niitä poikkeustoimia kaikkia tyhjentäväksi ja jotkut järjestelmät jäisivät kokonaan sen ulkopuolelle. Jos, ja, ja voitaisiin laatia yhtenäinen niin yksi uusi järjestelmä rajat ylittäviin tapauksiin. 77 ja 78 artikloihin tarkistus. Täällä tarvitaan lisää suhteellisuutta ja toissijaisuutta trilogikeskustelujen jälkeen, koska tällä tavalla saataisiin parempaa sääntelyä. UK hallitus on neuvottelemassa uudelleen meidän suhteitamme EU-hun ja yksi asia, jonka haluamme muuttuvan, on kansallisten parlamenttien mahdollisuus estää sellaisia hankkeita, jotka kaventavat omaa liikkumavaraa. Meillä on tiettyjä vaikeita tilanteita, joita esiintyy, mutta siinä tilanteessa, jos näitä järjestelmiä yhdistetään, niin jossakin kohdin sitten kolmen yhdistymistä järjestelmästä tulee aivan uusi järjestelmä. Mitä suhteellisuuteen ja toissijaisuuteen tulee, niin meidän pitää katsoa asioita silloin, ei silloin kun ne tulevat komissiolta, vaan silloin kun ne ovat trilogin läpi käyneitä. Ja siihen tarkoitukseen me nämä tarkistuksemme olemme tehneet. En ole yllättynyt jos jotain eh, samantyyppistä tulee esille siinä vaiheessa, kun UK neuvottelee suhteensa EU-hun uudelleen. Kiitän Briania vielä siitä rakentavasta tavasta, jolla hän on työtään tehnyt. Thank you very much, uh, Ashley. Kiitoksia, Ashley. Sitten liberaaleista Silvi, varjoesittelijänä ei ole täällä, mutta sinä et halua puhua. Sitten GUE-ryhmä, jossa meillä on Miguel Urban Crespo. Eh, gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin alusta lähtien olemme todenneet, kun ajatellaan markkinoita, kun ihmiset liikkuvat, työntekijät liikkuvat Euroopassa paljon ja Euroopan ulkopuolellakin, niin meillä on yhteinen tavoite taata sosiaaliset oikeudet, varmistaa ihmisten liikkuvuus, työntekijöiden liikkuvuus meistä on myös hyvä parantaa avoimuutta ja helpottaa selkeää tiedon kulkua työntekijöiltä he tuntevat oikeutensa ja varsinkin, että voivat puolustaa niitä oikeuksia. Nyt me jaamme sen, että tätä käytetään tilaisuutena lisätä vaarallisia spekuloivia investointeja ja tässä olemme samaa mieltä vihreiden kanssa siitä, että täytyy tehdä tällaisia ympäristöriskiarviointeja, riskiarviointia näistä investoista säästöjä. Ei pidä heikentää vielä enemmän siihen, että ympäristötila heikkenee. rahastottoja ei voida kaupallistaa tällä tavalla. Me olemme huolissamme tästä korostuksesta, että investoidaan suuriin infrastruktuureihin. Useinhan ne vaikuttavat siihen, että satamia tai muita energialaitoksia yksityistetään tai liikennelaitoksia. Eläke, kaikki eläkejärjestelmät, niiden täytyisi niitä täytyisi täysin rahoittaa muilla keinoilla, koska me uskomme, että se on järkevää. Päinvastoin, jos tehdään, niin silloin pelataan työntekijöiden tulevaisuudella ja eläkeläisten oikeuksilla ja etuuksilla. Ei voida tässä alkaa spekuloida rahoitusmarkkinoilla eikä saada tätä riippumaan tulevasta epä, e, tulevista epävarmista sijoituksista. Tässäkin olemme samaa mieltä ehdotuksista, jonka vihreät ovat tehneet. Siksi meistä on todella huolestuttavaa, että esittelijä ei halua antaa vakavaraisuus takeita tällaisille rahastoille. Tämä on kuitenkin niin tärkeä kysymys eläkkeet vähän ei varaa. Me tuemme direktiiviä mak- vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, mutta tämä, tässä voi syntyä myös spekulatiivista toimintaa, jossa välikädet käyttävät tilanteen hyväkseen ja tehostavat omia investointejaan. Hyvät naiset ja herrat, uskomme, että eläke on perustavanlaatuinen oikeus. Ei tällä voida keinotella. Me emme voi pelata mitään kasinopeliä, kun ihmisten eläkkeet ovat kyseessä. Näin on men, tapahtunut liian kauan ja nyt sitten kärsimme seurauksia näistä. Kiitoksia. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Sitten vihreistä varjoesittelijä ei ole, mutta äh, ryhmän puheenjohtaja puhuu heidän puolestaan. Ole hyvä, Filip. Niin, kiitoksia Markus. Äh, eilen oli Michel Raymond, tänään olen Sven Gigmog. nyt olen jälleen kerran Sven Gigolk. Äh, halusin vain korostaa vihreissä ryhmäpuheenjohtaja tarkoittaa sitä, että tämä on henkilö, joka palvelee kaikkia muita. Tämä on se määritelmämme. Joten minä teen nyt tiimini työn niin, että he voivat olla kentällä. Joten hallinto on täällä ja he ovat kentällä saamassa asiakkaita kai. No niin, lisäeläkelaitoksista Ensimmäinen asia liittyy avoimuuteen. Se, mitä me haluamme, on, että edunsaajat tietävät, mitä heidän tulevilla rahoillaan tehdään ja taata, että he saavat tämän lisäeläkkeensä, joten kaikki tarkistukset ovat menneet siihen suuntaan, että saadaan eh, enemmän avoimuutta eh, määrä, näiden rahojen investointipolitiikkaan, jotta siis ihmiset tietävät, mihin rahat sijoitetaan. Toinen tärkeä asia meille on se, että on avoimuutta ei vain tulevista eh, eduista, vaan myöskin, että tiedetään, millainen riski investointiin sisältyy. Toisin sanoen, mikä on pahin mahdollinen eh, tilanne, että ihmiset ovat valmistautuneita. Jos haluamme, että ihmisillä on edes jonkinlaista päätöksentekovaltaa, heidän mm, mm, pitäisi ymmärtää, mitä heidän määrärahoillaan tehdään jonkinlaista valtavirtaistamista mm, tähän komission ehdotukseen lisäeläkelaitoksesta tarvitaan niin kauan kuin äh, näitä avoimuusvaatimuksia ei vaaranneta. Sitten on myös kysymys siitä, että olisiko, mm, olisivatko ne täysin katettuja vai eivät. Minun mielestäni pitäisi olla enkä näe mitään syytä sille, etteikö näin olisi. Tässä on kyse kuitenkin varovaisesta hallinnoinnista ja me olemme yllättyneitä siitä, että monet näistä rahastoista olettavat saavansa sijoituksilleen tuottaa, jotka eivät ainoastaan ole epärealistisia, vaan ovat vielä epärealistisempia kuin monien vakuutuslaitosten olettamat voitot. Ja Alankomainen lehti juuri sanoi, että vakuutusyhtiöt ja eläkelaitokset ovat uskomattoman optimistisia tässä ja odottavat pitkällä aikavälillä voittoja jotka ovat yllättävän korkeita. Tässä neuvotaan, ettei pitäisi odottaa kuin 3,3 prosentin tuloja, ja tämäkin on jo varsin äm, paljon. Äh, kun on kyse rahoitusjärjestelmästä ja planeetasta, niin olemme konservatiiveja, joten haluaisimme tässä vähän varovaisempaa hallinnointia, haluaisimme, että näihin varoituksia äh, otetaan vakavasti äh, kanadalainen Maklani, joka johtaa Englannin keskuspankkia tällä hetkellä, jota arvostamme kovasti. Hän varoittaa siitä, että olemme investoineet liikaa tähän hiilikuplaan Monet fossiilisten polttoaineiden yritysten pääomat tulevat kariutumaan ja me tiedämme, että monet eläkerahastot ovat investoineet kovasti näihin, joten meidän tulisi todellakin kuulla Markanin tyyppisiä varoituksia. Hän on arvostettu henkilö, joka johtaa arvostettua instituutiota ja siksipä pitäisi olla varovainen tässä ja otettava huomioon tämä näiden pääomien karjutuminen, mm, kun lasketaan e, eläkerahastojen tuloja. Ja saattaa olla, että jopa hyvin hallinnointitu instituutio joutuu ongelmiin, kun on systeeminen kriisi, ja tässä me vaadimme, että pelastussuunnitelma luodaan, joten tällaiset tilanteet pitäisi suunnitella etukäteen, jotta ei tehdä virheitä, kun ollaan vaikeilla vesillä rahoitusalalla. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavan kerran pääs iCode sitten taas. Kiitoksia oikein paljon näistä kommenteista liittyen lisäeläkelaitoksiin ja muissa asioissa voimme keskustella vielä jonkun toisen kerran. Ja sitten EFTD Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijä, varjoesittelijöitä, koska luin eilen tarkistuksensa ja minun on sanottava, että tästä varmasti tulee parempi teksti kuin komission alkuperäinen teksti mitä tulee parempaan hallinnointiin, riskinhallintaan ja muuta. Meidän täytyy kuitenkin kiinnittää kovasti huomiota siihen, että miten eläkesäästöt yhdistyvät rahoitus maailmaan, koska vaarana on se, että nämä rahastot investoivat hyvin riskialttiisiin kohteisiin tällaisina aikoina, jolloin tuotot ovat alhaiset. Tämä on vaarallinen järjestelmäriski varjopankkijärjestelmä ja muut asiat ovat jääneet vähän syrjään ja vaarana on, että maksamme seuraukset, jos tulee kriisi, joka saattaa syntyä myös Euroopan unionin ulkopuolelta. Onko Euroopan unioni valmis tällaiseen ulkoiseen shokkiin? Onko euro valmis tällaiseen? Emme ehkä ole suunnitellut tätä, mutta teemme ehdotuksia, jotka menevät toiseen suuntaan kuin viime kaudella. Me olemme tehneet ehdotuksia eläke rahastoista, jotka pitäisi olla täysin rahoitettuja, kuten eh, toisetkin kollegat jo sanoivat ennen minua, ja eh, pitäisi investoida pitkällä aikavälillä eikä lyhyellä aikavälillä ottaa huomioon myös näiden sijoitusten ympäristövaikutukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Muuten likviditeetti menee sijoituksiin, joilla halutaan saada voittoa, eikä huomioida ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja sitten tässä kannamme seuraukset. Ja pitäisi kieltää sellaisten välineiden kääntely, joita ei ole säädelty, ei avointen ja volatiilien välineiden käyttö. Ja sitten meidän pitää mahdollistaa se, että tämä eläkejärjestelmä on avoin sijoittajille ja myös julkinen. nämä rahastot ovat julkisia kaikessa siinä, mitä ne tekevät, niin että tiedetään riskeistä, eh, että mm, niiden kustannukset, yhteiskunnalliset vaikutukset, ympäristövaikutukset, kaikki ovat julkisia, koska tämä on ala, jo, ja meillä on nyt tällä kaudella vähän tapana unohtaa se järjestelmäkriisi, joka meillä oli viime kaudella. Kiitoksia. Thank you very much. Um, Kiitoksia. Täällä on vielä kollega, joka haluaa puheenvuoron, Nina Gill. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tässä vain esittelijää hänen tekemästään työstä. We're still waiting to conclude MMSs. Odotamme vielä tiettyjen asian loppuun käsittelyä. Halusin vain korostaa, sitä, että nämä laitokset itse asiassa täyttävät sosiaalista tarkoitusperää, ei kun se ole vain rahoituspalvelun tuottamisesta. Eläkelaitokset, laitoksilla on sosiaalinen tarkoitus, ne äh, ei ole kyse vain rahoituspalvelujen tarjoamisesta. On myös tärkeää, kun tarkastelemme näiden laitosten hallinnointia, että emme ota sinne vain finanssialan asiantuntijoita. Tarvitaan, meidän pitää sopia kokonaisvaatimuksiin. Ei tarvita vain rahoitusasiantuntijoita, koska joskus kun he tekevät päätöksen, he unohtavatkin, että tässä on kyse ihmisten elinkeinosta. Tässä, täällä on pitkän aikavälin vaikutuksia, eikä kyse ole puhtaasti Matemaattista yhtälöistä, josta pitää pitää kiinni, joten minulle tämä on tärkeä seikka pitää mielessä. Siinä kaikki, ihan lyhykäisesti. Kiitos. That was really brief. Tuo oli oh, hyvin lyhyesti. Ja sitten ystäväni Fernandes pyysi myös puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin myös kiittää esittelijää ja oman ryhmäni varjo esittelijöitä tässä mietinnössä, joka on todella relevanttia tavaraa juuri niin kuin Niina Gilkin äsken, Gil äsken sanoi. Sitten on tärkeää ottaa esille se, että kun osallistutaan työ, lisää eläkesuunnitelmissa on erittäin tärkeä sosiaalisesti ajatellen ja uskon, että direktiivin pitää korostaa tätä täydentävää luonnetta, joka liittyy sosiaaliturvajärjestelmiin. Tässä mielessä on tärkeää ottaa esille se, että työntekijöiden osallistuminen tällaisiin järjestelmiin ei voi tarkoittaa sitä, että heidät poistetaan yleistä sosiaaliturvan piiristä pois. Tämä koskee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia. Sen toiseksi mielestäni tämä, tässä pyritään luomaan Euroopan laajuiset toimintasäännöt näille eh, ammattieläkelaitokselle, missä tämä on varsin oikein. Siksi olen tehnyt useitakin tarkistuksia, jotka liittyvät liikkuvuuteen ja eläkkeiden siirrettävyyteen, mukana kuljetettavuuteen. Aivan erityisesti olen sitä mieltä, että kun osataan näihin järjestelmiin, sitä ei voida rajoittaa asumispaikan perusteella, tai missä jäsenvaltio sattuu olemaan. Tässä ei saa tapahtua syrjintää asunpaikan perusteella tämä mukana mukanaan otettavuuteen ja tämä vaikuttaa vapaaseen liikkuvuuteen. Myös on erittäin tärkeää estää tässä direktiivissä selvästi se, että nämä laitokset eivät vaati, että pankkitili sijaitsee jossakin jäsenvaltiossa yleensä. Ja lopuksi yksi terminologinen kysymys. Olen sitä mieltä, että tämä alkuperämaa ja vastaanottajamaa termit eivät täysin noudata sisämarkkinoiden ideaa ja siksi ehkä olisi hyvä käyttää muunlaisia, muunlaista sanastoa ja tulen tekemään tarkistuksia tästä. Vielä lopuksi olen sitä mieltä, että tämä direktiivi on tärkeä. Se on tärkeää myös hyväksyä, jotta voidaan taata yhtenäisyys sisämarkkinoilla ja haluan vielä kiittää tietenkin esittelijää ja oman ryhmäni varjoesittelijöitä, että tässä on edistetty kohti lopullista sopimusta asiassa. Kiitos. And my last few... Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt täällä ei ole muita kollegoita, jotka pitävät puheenvuoron, joten annan esittelijälle mahdollisuuden vastata näihin kommentteihin. President and can I thank all my colleagues who have... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kaikille kollegoille, jotka tässä iltapäivän aikana ovat puhuneet. Täällä on muutamia asioita, joihin haluaisin eh, vastata. Ensinnäkin eh, haluaisin sanoa, että on hyvin tärkeää, että ymmärtää, että nämä tässä sosiaalisia instrumentteja ja nämä ovat asioita, joista olemme Euroopassa ympeitä. Me haluaisimme, että olisi paljonkin sellaisia eh, maita, joissa olisi näitä järjestelmiä työnantajille. Ja se, mihin Niina viittasi, niin olen aivan samaa mieltä. Me olemme muuttaneet tekstiä siitä, että, että joka, ikisellä, joka ikisellä taholla ei ole omia erityisosaamisiaan, vaan on kysymys kokonaisuudesta. Me, me haluamme, että trustien tekemät eh, työt, eh, hyvä työ tulee todellakin hyödynnetyksi. Hyvä, että se tuli esille. Sanottiin myös, että meidän täytyy olla huolellisia, varovaisia. Meillä on eh, hyvin omanlaisiamme vastauksia näihin kysymyksiin kussakin maassa, eikä tässä millään yksi ratkaisu sovi kaikille maille ja sen täytyy jotenkin heijastua lopputekstissä. Sääntelyn katvealuekin on olemassa ja meidän, miksi tällaista sitten on, on, että jokainen lainsääntäjä kussakin maassa lähestyy asiaa eri tavalla. Siellä on erilaisia kattavuusnäkemyksiä ja aikaan liittyviä sääntöjä joten joka maassa mm, tämä on erilainen. Haluan Paulin kanssa tehdä tätä työtä eteenpäin. Hän myöskin mainitsi siitä, kuinka tärkeää on tehdä pitkän ajan investointeja ja myöskin näistä, ja näistä säännöistä, jotka sitä hallitsevat, ja se on heijastunut muuallakin. Fox sitten puhui tästä toissijaisuusperiaatteessa ja suhteellisuudesta, ja olen olen myös sitä mieltä, että nykyisille järjestelmille ei pidä ladata ylimääräisiä kustannuksia. Meillä on nyt syvä, syvä talouskriisi menossa ja tarvitaan nyt reaalitalouden kasvua. Joten kaikkein pahinta, mitä voisimme tehdä, on, että me vielä rasittaisimme lisäkustannuksilla näitä järjestelmiä. Täällä oli artikla 36, mihin hän viittasi säilytyksestä. Ja sitten artikla 5, siinäkin kohdassa haluaisin todeta, että ei pidä olla niin, että tämä sovellettaisiin alle sadan henkilön järjestelmiin. Siihenkin tulee puuttumaan sitten artikla 50 eh, näistä eh, rahoitustasoista. Uusia järjestelmiä, jos pitää perustaa, niin jos huolehtia siitä, että myöskin suhteellisuus toteutuu. Ja oli kysymys myös trilogista. Minulla on hyvin avoin mieli tämän suhteen. Olen sitä mieltä, että näistä asioista on paljon puhuttu. Meillä on ollut paljon varjoesittelijöiden kanssa keskusteluja. Ja minä olen kyllä avoin kaikelle, avoin kaikelle sellaiselle, mikä voi tätä tekstiä parantaa. Suhteellisuus on asia, johon pitää suhtautua hyvinkin avoimesti sitten täällä oli vielä kysymys tästä liikkuvuudesta. Se on aina tärkeä asia. Meidän täytyy uudistaa näitä ammatillisia eläkkeitä sillä tavalla, että suurempi osa EU:ssa olevista työntekijöistä tulee näiden järjestelmien piiriin. Täällä puhuttiin myöskin ympäristöriskeistä ja mm, niistäkin tullaan puhumaan. Edelleen olen myös avoin senkin suhteen. Mitä näissä sitten tarkistuksista, niin voisin sanoa, että minkäänlaista suurta konsensusta ei ole. Eli täällä on 734 tarkistusta ja miten solvensi tähän liittyy. Miten solvenssi kaksi tähän sitten sovelletaan, niin se ei ole kaikille selvää. Täytyy, täytyy ymmärtää, miten, miten asioita pitää puolustaa. Me olemme käyneet keskustelua asioista, mutta niitä ei näy tarkistuksista. Filip Lamberia kiitän myöskin kommenteista. Hän Markaanin kiinnostavista näkemyksistä. Hän on kanadi, kanadalainen, mutta hänellä on kyllä irlantilainen passi. Onko tätä jotenkin verotukseen liittyvä? Hän vain haluaa olla valmiina lähtöön. No joka tapauksessa hänellä on irlantilainen passi. Ja sama on, liittyy tähän rahoituksen osuuteen ja näihin, näihin järjestelmien pituuksiin ja myöskin takaisinperintään. On kuitenkin hyvin tärkeää, että me saamme tähän jonkinlaista tasapainoa, aivan kuten minä sanoin ensimmäisessä puhelin, puheessani. Ihmisten täytyisi tietää, mitä tietää, missä investoinnit ovat eh, ja heidän täytyisi tietää, minkälaisia riskejä siihen liittyy. Miten me saamme nyt tasapainoa syntymään hyvään sääntelyjärjestelmän välillä eri maissa? Eli siis kun kaikissa maissa on erilainen lähestymistapa. Marko Vali, kiitos näistäkin kommenteista. Meidän pitäisi olla hyvin huolellisia ihmisten säästöjen kanssa ja meidän täytyisi aina parempaan hallintoon pyrkiä. Mikä sitten on avainkysymys ja kompromissi, jota tarvitsemme, on, että miten pitkälle IORPien soveltamisala sitten menee päällekkäin kotimaisten järjestelmien kanssa, ja sekin on tässä keskustelussa. Hän aivan oikein sanoi, että meidän täytyy ymmärtää, minkälaisia vaaroja tähän liittyy, ja kun hän tekee omia äh, tarkistuksiaan ympäristö- ja sosiaalikysymyksistä, niin nekin voisivat tätä asiaa viedä eteenpäin. Niin Gil, kiitoksia kommenteista. Näistä trusteista oli jo puhetta. Meillä on todella hyviä järjestelmiä olemassa, vanhoja järjestelmiä, joihin kuuluu hyvin vähän edunsaajia. Meidän täytyy varmistaa se, suhteellisuuden nimissä, ettei meille tule loppujen lopuksi sellaista tekstiä, joka toimii heitä vastaan. Olen hyvin tietoinen tästäkin asiasta. Ja sitten herra Fernandes ja hänen tarkistuksensa, hän on, hän on tehnyt tähän tarkistuksia ja niitäkin tulemme katsomaan hyvin tarkkaan. Toivon nyt, että tässä vastasin kaikille kollegoille ja toivon, että meille tulee sitten sellainen teksti tarkistusten tekemisten jälkeen, joka vie meitä eteenpäin. Kiitos. Thank you very much, Brian. Kiitoksia. Brian, aikataulu on suunniteltu niin, että menestyksellisten neuvottelujen jälkeen äänestys järjestetään ensimmäinen joulukuuta ja täysistun varten se on suunnitteilla tammikuulle 2016, joten kaikkien pitäisi olla tietoisia siitä, että ensimmäinen joulukuuta meillä on suuri määrä äänestyksiä. Ja toivottavasti tämä pysyy näin. Nyt me odotamme eroja eh, Dijsselblom ja Regling. Pidän pienen tauon, kunnes ovat tulleet tänne.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 so hello everybody. Please take a seat. After we had some concerns that we lost. No niin, olimme hiukan huolestuneet siitä, että olisimme hukanneet puhujamme, mutta nyt löysimme heidät ja äh, toivottavasti emme häirinneet neuvotteluja, mutta äh, valiokunta odottaa teitä myös. No niin, hyvät kollegat, me toivotamme tervetulleeksi euroryhmän puheenjohtajan Stefan Dijsselbloomin ja Euroopan vakausmekanismin toimitusjohtajan Klaus Reglingin. Meillä on nyt ad hoc keskustelu eh, Kreikan uudesta rahoitustukiohjelmasta. Eh, Tupac antaa Euroopan parlamentille oikeuden saada paljon eh, tietoa makrotaloudellisesta sopeutumisohjelmasta Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti Ekon. Me olemme vastuuvaliokunta tätä vuoropuhelua varten. Kolmas Kreikan sopeutumisohjelma äh, alkoi virallisesti 19. elokuuta ja se menee vuoden 2018 elokuuhun asti. Tämän ohjelman kokonaissumma on 86 miljardia euroa, 25 miljardia pankkien uudelleen pääomittamiseen ja selvittämiseen. 7 miljardin euron silta rahoitus on myös mukana tässä summassa. Tässä on kyse neljästä pilarista, finanssipoliittisen vakauden palauttamisesta, kilpailukyvyn ja kasvun edistämisestä ja myöskin hallinnon ja valtion hallinnon uudistamisesta. Tässä lin, tämän linjan mukaisesti toivotan tervetulleeksi uudelleen euroryhmän puheenjohtajan ja EVMn e toimitusjohtajan lyhyitä puheenvuoroja varten. Ja sitten meillä on tämä tavallinen menettely, viiden minuutin slotit. Ensin herra Dijsselblom, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Mukava olla takaisin Ekon valiokunnassa. Ensin pyydän anteeksi että jouduin lyhyellä varoituksella peruuttamaan syyskuun keskustelupäivämäärän. Siellä jouduin silloin käsittelemään tärkeitä maahanmuuttokysymyksiä, joudun peruuttamaan tapaamisen. Tänä iltapäivänä olimme tässä naapurisalissa, odotimme jo tämän, että meidät haettaisiin tänne. Tämä oli pieni väärinkäytös, mutta nyt olemme täällä. We were a little olimme hiukan huolissamme, että meidät vallan unohdettaisiin. Sitten Kreikasta haluaisin esittää muutaman alustavan kommentin, kertoa prosessista, missä nyt ollaan, mitä tästä eteenpäin. Viime vuosi on ollut todella haastava ensinnä tietenkin Kreikan kansalaisille, jotka sosiaalisen taloudellisen ongelmiensa lisäksi joita heillä on ollut ja edelleen on, ovat joutuneet kärsimään pitkästä epävarmuuden ajasta huomattavat ponnistukset ja uhraukset, joita he ovat tehneet viime vuosina, jotta heidän maansa saataisiin takaisin kestävän kasvun tielle, oli vaarassa olla kaikki turhaa. Neuvotteluprosessi oli hyvin pitkä ja vaikea. Joskus oli yllättäviä tapahtumakäänteitä ja kun ajattelee taaksepäin, ei varmasti olisi ollut parempia, helpompiakin keinoja päästä sopimukseen, mutta lopulta kuitenkin onnistuimme ja olen tästä hyvin iloinen. Saimme sopimuksen eh, vakausmekanismin sopetusohjelmasta. Minä ja muut ministerit olemme aina olleet sitä mieltä, että pitää varmistaa vakaa, eh, vauras tulevaisuus Kreikalle euroalueella. Tästä ei pitäisi olla mitään epäilystä, ettenkö minä ja kollegani olisi tässä sitoutuneita. Ja me haluamme seurata Kreikkaa, kun se pyrkii uudistamaan talouttaan ja saamaan sen takaisin kasvavan, kasvun ja työpaikkojen luomisen tielle. Mutta vuosi sitten, kun pidettiin viides viimeinen tarkasteluvaihe sopetusohjelmassa silloin Kreikan tilanne näytti suhteellisen hyvältä. Talouteen liittyi kasvua, 2014 loppupuolella pitkän ta- taantuman jälkeen ja, ja valtion joukkolainojen korot laskivat. Kuitenkin euroryhmä oli sopinut kahden kuukauden ohjelman pidennystä, mutta tätä tarkistusta ei pysty viettää, vielä loppuun ajoissa, siksi tarvittiin lisää toimia. Paljon työtä täytyy tehdä lyhyessä ajassa. Kestävän kasvun tie, työllisyys, ja niin edelleen. Lopulta kuitenkin ohjelma umpeutui ja EKP päättyi, että ELA ei enää pysty auttamaan ja pitäisi ottaa käyttöön pääomakontrolli. Tämä oli tietysti vahingollista euroalueen jäsenellä, mutta euroalue on kuitenkin osattu olevansa joustava tätä taustaa varten ja eurohuippukokouksen jälkeen 12. kesäkuuta, sen jälkeen kun oli tehty tiivistä valmistelevaa työtä euroryhmässä, neuvottelut alkoivat uudesta kunnianhimoista EVMn ohjelmasta ja Kreikan viranomaisethan tätä olivat tällä välin pyytäneet. On useita syitä sille, miksi uskon, että uusi ohjelma on hyvä Kreikalle ja euroalueelle. Vuosien, äh, kuukausien patitointen jälkeen olemme jälleen voineet osoittaa, että kaikkien sidosryhmien tahto säilyttää euroalueen kokonaisuus, sitä ei pitäisi koskaan aliarvioida. Kreikan tulevaisuus kuuluu euroalueelle. Mitä tulee näihin valmistelevien toimien ohjelmassa on tällainen iso etupainotettu elementti, joka ei tarpeen, että luottamus saadaan palautettua. Ohjelma uskoakseni on tasapainoinen. Siellä on vähempi finanssipoliittinen sopeutusohjelma. Pyritään paremmin käyttämään EU-varoja. Halutaan tukea lyhyellä aikavälillä talouden elpymistä. Tämä liittyy kunnianhimoiseen kirjalliseen uudistustarpeeseen, jotta saadaan mahdollista kasvua keski- ja pitkällä aikavälillä. Mitä tulee finanssipoliittiseen puolen ohjelma, tukeutuu viime vuosien finanssipoliittiseen vakauttamiseen rakenteelliset uudistukset. Siinä otetaan huomioon työntekijöiden kuluttajien edut ensin huomioon. Ja tässä on mukana yksityistämisprosessi. Näin voidaan uudistaa modernisoina Kreikan valtio. Taloudesta tulee kilpailukykyisempi, tuottavampi kansainvälisessä yhteydessä. Tässä mielessä haluaisin myös korostaa, että on aivan olennaista, aivan olennaista, että uusi Kreikan hallitus omistaa todellakin hallinnolliset uudistukset ja äh, edistyy päättäväisesti alueella, jotta voidaan uudelleen palauttaa kansallisten luottamus valtion toimiviseen, talouden kykyyn synnyttää hyvinvointia kaikille. Kun tartutaan byrokratian kysymys, taistellaan korruptiota vastaan, asetetaan kunnollinen verojärjestelmä. Se on äärimmäisen tärkeä ja se pitää nähdä pitkässä, pitkä, pitkässä juoksussa. Tekninen avustusjärjestelmä on käyttöön, jotta voidaan tukea Kreikkaa tässä prosessissa lyhyesti ohjelmassa tartutaan ongelmiin, jotta Kreikka pystyisi palaamaan tasapainoisen äh, tasapainoisen, tasapainoisen tasa kasvun tielle ja työpaikkojen tielle. EKP on julkaissut elokuun lopulla Kreikan pankkien kattavan arvioinnin. Siellä tunnistettiin pääoma puutteita 4,4 miljardia suhteessa peruskenaarioon. Pankit ovat antaneet suuntaamansa EKPlle viime viikolla ja kertovat, miten aikovat korjata nämä puutteet tämän vuoden loppuun mennessä. Puutteiden koko kaiken kaikkiaan on maltillinen verrattuna siihen, mitä jotkut meistä ehkä saattoivat odottaa vielä muutama kuukausi sitten. Tämä on tietenkin hyvä uutinen pankeille, mutta myös Kreikan velan kestävyydelle ja näin ollen vir- veronmaksajille, koska nyt pitäisi olla mahdollista, että pankit pystyvät elä, pysty kattamaan kaikkea, ainakin huomattavan osan näistä pääomapuutteista ja varat saataisiin yksityisissä lähteissä. Tämä tarkoittaa taas sitä, että viranomaiset täytyy lainata vielä lisää EVM, että voidaan pankkeja pääomittaa yli 10, se 10 miljardin lisäksi, joka on jo annettu käyttöön. Ja tällä hetkellä viranomaiset ovat täytäntöönpanemassa vaadittuja toimenpiteitä. Eilen euroryhmä kävi läpi viimeisiä kehitysvaiheita. Enemmän työtä pitää tehdä vielä tulevina päivinä, jotta voidaan onnistuneesti viedä ohjelman loppuun tai, tai ei ohjelma, vaan tämä pankkien pääomitusprosessi viedään loppuun tulevina viikkoina. Tämä koskee aivan erityistä edistystä siinä, että saadaan aikaan vakavaraisuuspuitteet asuntosektorilla. Siis saadaan kunnollisia kannustimia strategisia maksukyvyttömyyksiä vastaan ja mitä tulee huonoihin, huonolaatuisiin lainoihin ja pyritään parantamaan pankkisektorin tilaa Kreikassa. Nyt odotamme sitä, että viedään kaikki toimenpiteet loppuun mukaan lukien ensimmäiset virstanpylvät ja sitten rahoitusalan toimenpiteet, jotka kuuluvat toiseen oh, sarjaan toimia. On ratkaisevan tärkeää, että Kreikan viranomaiset täyttävät ehdollisuuden vaatimukset tulevina viikkoina. Tämän jälkeen kaksi miljardia, jotka liittyvät näihin ensimmäisiin tavoitteisiin, tämä rahoit voidaan myöntää. Ja voidaan antaa varoja myös Kreikan pankkien pääomittamiseen. Ja nämä on myös